Nikola Schmidt neuvoston puolesta. Puhujelma mikrofonia. Okay. Vielen Dank, Herr Präsident. Mesdames et Messieurs, les députés. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Puheenjohtajakaudemme alusta lähtien olemme aktiivisesti pyrkineet löytämään ratkaisuja humanitaariseen kriisiin, joka on aiheutunut pakolaisvirroista. Olemme olleet päättäväisiä ja toimineet viivästyksettä, jotta löytäisimme tehokkaita, solidaarisia ja kunnioit- ihmisoikeuksia kunnioittavia toimintatapoja. Neuvoston harjoittama politiikka pyrkii yhdistämään kaikki eri ponnistukset, jotta voitaisiin säilyttää ihmisten oikeudet ja tarjota kansainvälistä suojelua samalla parantaen ulkorajan valvontaa ja taaten ihmisten turvallisuuden, jotka elävät Euroopan unionin alueella. Perusoikeuksien kunnioittaminen on Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikan ytimessä kuten myöskin eurooppalaisen yhteisen turvapaikkapolitiikan ytimessä. Meidän täytyy tehokkaasti vastata siihen inhimillisen hätään, joka on olemassa, ja tarjota kansainvälinen suoja kansainvälisten velvoitteidemme mukaisesti. Kun puhutaan pidättämisestä, kansainvälisen oikeuden perussääntö ja eurooppalaisen oikeuden perussääntö on se, että maahanmuuttaja ja kaikki muut henkilöt saavat nauttia oikeudesta vapauteen. Pidätys voi olla pelkästään, säilönotto ei voi olla ö, sattumanvaraista ja se voi olla vain poikkeuksellista. Nämä säännöt on yksityiskohtaisesti mainittu maahanmuutto- ja turvapaikka säännöstössä, kuten myöskin palautusdirektiivissä ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteita koskevassa direktiivissä. Yleissääntönä on olemassa se, että jäsenvaltiot eivät voi hyödyntää säilöönottoa muuta kuin niissä tapauksissa kuin muita on jo kokeiltu kaikenlainen säilöönotto. Sen pitää olla mahdollisimman lyhytaikaista ja sitä ei voida pidentää kuin siksi aikaa, kun säännökset, joita tulee täytäntöönpanna, ovat täytäntöön pantavissa. Samalla direktiivi, joka koskee turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteita artiklassa 8 toteaa, että ketään ei voida ottaa säilöön vain siitä syystä, että hän pyytää kansainvälistä suojelua. Säilöönotto on mahdollista vain silloin, kun se osoittautuu tarpeelliseksi tapauskohtaisen harkinnan nojalla. Ja jos muita samankaltaisia menettelyitä ei voida tehokkaasti soveltaa. Kansainvälisten sitoumusten täytäntöönpano ja eurooppalaisten säännösten täytäntöönpano johtavat siihen, että jäsenvaltioiden täytyy taata turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien ihmisoikeudet. Jos eurooppaista lainsäädäntöä ei jäsenvaltion toimesta täytäntöönpanna, komission on sopimusten vartijana ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin, jota voitaisiin parantaa palautustoimenpiteiden tehokkuutta. Neuvosto on usean otteeseen viime kuukausien aikana painottanut sitä, että säilöönoton hyödyntäminen voi olla vain viime, äh, vaivan viimeinen äh, toimintatapa. Silloin kun muut toimintatavat eivät tule kyseeseen. 9.11. päätelmissään neuvosto päätti että jäsenvaltiot silloin, kun yhteistyötä puuttuu mahmuten taholta, silloin kun hän tulee Euroopan unionin alueelle, voi hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita Euroopan unionin säännöstö mahdollistaa. Nämä sisältävät erilaiset pakkokeinot, mukaan lukien säilöönoton, joka on mahdollista silloin, kun kyseiset menettelyt eivät tule kyseeseen. Joka tapauksessa perusoikeuksia ja palautuskieltoperiaatetta täytyy noudattaa. 120 000 ihmisen sijoittaminen, jotka tulevat Kreikan Italian kautta. Tämän suhteen jäsenvaltiot ovat sopineet, että kun vapaaehtoinen paluu ei ole mahdollinen ja muut menettelyt direktiivin nojalla eivät ole asianmukaisia, jota estettäisiin toissijaista liikehdintää Silloin pitäisi kyetä hätätilanteessa soveltamaan näitä säännöksiä. Ja tässä yhteydessä haluaisin ilmoittaa, että maahanmuuttajilla ei ole valinnanvaraa sen suhteen, mikä tämä suojelupaikka on, ja että heidän ehdotonta yhteistyötä vaaditaan, jotta uudelleen siirtäminen voitaisiin toteuttaa. Lopuksi kun puhutaan voimankäytöstä ja sormenjälkien ottamisesta, ihmisoikeusvirasto, Euroopan union ihmisoikeusvirasto 22. päivä tehdyssä päätöksessään lähettää myös asiantuntijoita kentälle. Yhteenvetona siis säilöönotto jää oleelliseksi kysymykseksi ja sen poikkeusluonnetta tulee korostaa. Me jatkamme tämän kysymyksen seuraamista erittäin intensiivisesti ja tuomioistuimen tarkennus tästä asiasta on tulossa aivan lähiaikoina. Kiitoksia. Kiitoksia herra ministeri. Seuraavaksi komission nimissä komission jäsen Avramopoulos. Uh, uh, Mikrofoni. Thank you. Kiitos arvon parlamentaarikot. Komissio on parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että ihmisoikeuspolitiikkaa täytyy kunnioittaa, myös ihmisarvoa täytyy kunnioittaa kautta linjana. Tämä oli myös eh, äsken, äskeisen mietinnän ytimessä tämä asia. Tämä on avainasia myös, kun puhutaan turvapaikanhakijoista. Nyt puhun varsinaisesti aiheesta, eli turvapaikanhakijoiden säilönotosta ja heihin kohdistuvasta voimankäytöstä. Oikeus turvallisuuteen ja vapauteen on perusoikeus. Myös turvapaikkaoikeus on perusoikeus. Viime kuukausina olemme ponnistelleet kovin voidakseen tiedottaa kaikilla rintamilla siitä, että EU, EUn sääntöjä täytyy kunnioittaa. Ja tämä koskee kaikkia turvapaikkalainsäädäntöä. Sitä täytyy kunnioittaa. Jos niin kutsuttua non-refoulement tarkastuksia on tehty, niin, tai etenkin silloin, kun se on ylenkatsottu, niin jäsenvaltiot ovat voineet karkottaa ihmisiä tai laittaa heidät säilöön. Meidän täytyy kuitenkin kunnioittaa kaikkia ihmisiä tasapuolisesti heidän statuksestaan huolimatta. Meidän täytyy kunnioittaa maahanmuuttajien oikeuksia. Muistuttaisin teitä niistä siitä, mitä EU äh, on säätänyt. EUhan on äh, yhteispäätösmenettelyllä säätänyt turvapaikkadirektiivin. Siinä puhutaan äh, tai siinä, siinä asetetaan oikeusvelvoitteiden ja, tai siis tasapaino oikeuksien ja velvoitteiden välille. Ja siksi on äärimmäisen ö, oleellista, että ihmisiä otetaan säilöön ainoastaan niin, että noudatetaan säilönottosääntöjä. Säilöönotto velanottoa voidaan soveltaa ainoastaan viimeisenä keinona, sen jälkeen kun kaikki muut vaihtoehdot on otettu huomioon. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että ainuttakaan ihmistä ei pidä ottaa säilöön vain sen vuoksi, että hän on turvapaikan hakija. Samanaikaisesti on ymmärrettävä tai muistettava, että jos on uhka siitä, että tämä henkilö katoaa niin jäsenvaltioiden viranomaiset voivat harkita säilöönottoa ja säilöönotto eh, ehdot ovat se, ne on kirjattu lainsäädäntöön ja niitä täytyy kunnioittaa. Kun meillä on vakaat puitteet, oikeudelliset puitteet, niin se on hyvä, mutta se on vasta puoliruokaa. Täytyy myös pitää huoli siitä, että nämä säännöt transponoidaan, siirretään osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja niitä sovelletaan asianmukaisella tavalla. Komissio valvoo hyvin tarkkaan sitä, että jäsenvaltiot kunnioittavat säilöönottosääntöjä. Jäsenvaltioiden täytyy heinäkuuhun 2015 on täytynyt transponoida säilöönottosäännöt. Komissio on lähettänyt virallisen tiedonannon niille jäsenvaltioille, jotka näitä ähm, transponointitoimia eivät ole vielä toteuttaneet. Ja me kiinnitämme huomiota myös jäsenvaltioiden käytänteisiin tällä alalla. Komissio on myös antanut osviittaa jäsenvaltioille, eh, jotta voidaan, jonka avulla voidaan helpottaa sormenjälkien ottamista maahanmuuttajilta. Tällä tavalla voidaan varmistaa maahanmuuttovirtojen parempaa hoitoa. Parempi hoito voidaan pitää huoli siitä, että Eurodac-asetusta sovelletaan ja kunnioitetaan samalla kun kunnioitetaan myös maahanmuuttajien oikeuksia. Arvon jäsenet, haluan kiittää teitä siitä, että kuuntelitte ja pyytäisin teiltä ymmärtämystä, koska kuten tiedätte, edellinen keskustelu kesti vähän pidempään kuin piti ja minulla onkin nyt kiire. Minun pitää lähteä lennolle Berliiniin puolen tunnin kuluttua. Komissaari Stianidis puhuu puolestani jatkossa. Kiitos. Sitten poliittisen ryhmien puolesta puhuvat seuraavaksi Rova Holmaier kansanpuolen puolesta kaksi minuuttia. Komissaari, liebe Kolleginnen und Kollegen. Komission jäsenet. Herzlichen Dank für diesen... Äh, Komission jäsen, naiset ja herrat Kiitoksia kovasti tästä katsauksesta. Minulle erityisen läheinen aihe on se, että Euroopan unionissa on joukko jäsenvaltioita, joissa ihmisoikeuksia pakolaisten kohdalla tai taloudellisten pakolaisten kohdalla ei ole huomioitu riittävästi. Ei ole oikeastaan mitään perustetta tarpeettomalle voimakäytölle Tätä tahansa kohtaan missään vankiloissa tai vastaavissa. Kuten UNCHR on todennut tilanteen olevan, joskus on kyse vielä huonommista oloista kuin on vankiloissa. Ei välttämättä ole ruokaa tai terveydenhoitoa tarjolla, Hygienaolot ovat heikot. Joskus päivittäin käytetään jopa kyynelkaasua Slovakiassa. Muun muassa on näin tapahtunut. Näin ei saa olla. Meidän täytyy kriittisessä mielessä vaihtaa tietoa siitä, kuka on turvapaikanhakija, kuka pakolainen, olivat mitä tahansa, heidän täytyy kohdella asianmukaisesti. Sitten voi käsitellä kaikenlaisia muita aiheita sen rinnalla, mutta tämä täytyy kyllä taata. Mitä tulee pakolliseen rekisteröintiin, niin jo Hyvin varhaisessa vaiheessa meidän täytyy hyödyntää tiedustelua, lapseja on käytetty hyväksi heistä, ja jo, ei heitä edes haluta rekisteröitäväksi missään oloissa. Siksi meidän täytyy hyvin varhaisessa vaiheessa ruveta valistamaan lapsia. Lapsia on kadonnut monissa tilanteissa ja saattaa olla, että he joutuvat rikollisten käsiin uhreiksi koska heille ei ole tarjolla minkäänlaista suojaa. Usein käytetään myös mitä ilkeimpiä keinoja. Meidän täytyy tätä pystyä torjumaan. Kiitoksia Ro ja Seuraavaksi SD-ryhmän nimissä edustaja Guerrero Salo. Kiitos. Jos unionin jäsenvaltiot täyttäisivät lupauksensa, kuten herra Smith totesi ja herra Avramopouloskin, että vapaus on perusarvo, vapauden riisto on vain poikkeus ja se voi tapahtua vain tapauskohtaisesti ja tarvitsee olla kunnon peruste, eikä voi, jos ei ole muita keinoja, joka on vähemmän vahingoittavaa niin, että kun nyt on ihmisoikeuksia ja totta kai kansainvälisiä sopimuksia, lakeja, niin jos ei näin olisi, niin emme olisi keskustelemassa tästä aiheesta tänä iltana. Mutta nyt on niin, että näin ei ole. On maita, jotka ovat muuria pystyttäneet ja on maita, jotka ovat hyvin aggressiivisesti ottaneet vastaan turvapaikanhakijoita ja pakolaisia on maita, jotka eivät kunnioita oikeuksia, vaan käytetään poliisiväkivaltaa. Ei ole kyse niin, että halutaan kohdella kaltoin niitä, joilta on silloin vapaus viety, vaan että lähetetään viesti niille, jotka vielä haluavat tulla noihin maihin. Se on pelote, viesti, että luopuisivat turvapaikan hakemisesta noihin maihin, joissa näin ihmisiä kohdellaan. Siksi me nyt keskustelemme tästä aiheesta. Tämmöisessä tilanteessa meidän täytyy muuttaa sitä. Dublin ei ratkaise ongelmaa. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meidän täytyy löytää uusia määräyksiä, jotta voimme jotenkin tätä tilannetta hallita toisella tapaa. Varma kuitenkin on, että humanitaariset periaatteet eivät saa tulla hylätyiksi, kun suojellaan ihmisiä, jotka pakenevat monissa tapauksissa sotaa, koska heitä voidaan tappaa, tai sitten nälkää, joka yhtä lailla tappaa ehkä enemmän jopa kuin sotaa. Siksi jäsenvaltion täytyy taata tämän politiikan toteutuminen tehokkaasti. Sekä neuvostoa että komissio tätä jo kuvailivatkin hyvin. Jotkut valtiot vain ei kerta kaikkiaan noudata näitä määräyksiä unionissakaan. Kiitos kovasti. Seuraavaksi konservatiiviryhmän puolesta Timothy Kirkhope, puolitoista minuuttia. Uh, President, I know I've already said it. Uh, Hyvä puhemies, olen useamman kuin kerran tällä viikolla jo todennut sen, että niiden säännösten oikea täytäntöpano, joka meillä nyt on olemassa, on oikea tapa kohdata nämä haasteet. Mitä enemmän haasteet kasvavat, sitä enemmän tarvitsemme sääntöjemme oikeaa täytäntöpanoa. Olen kymmenen kertoja seisonut täällä ja sanonut, että jotkut jäsenvaltiot pääsevät kuin koira veräjästä, eivätkä täytäntöönpane sääntöjä. Ja tämä tapahtui jo kauan ennen tuota tämän hetkistä kriisiä. Kaikki tiedämme, mitkä nämä jäsenvaltiot ovat ja kaikki tiedämme myös, että komissiossa pitää tehdä paljon enemmän näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Me ymmärrämme, että rahoituskyky ja jäsenvaltioiden kyky allokoida riittävät resurssit tietysti osoittautuu hyvin vaikeaksi, mutta ei sen koskaan tulisi olla perusihmisarvojen tiellä tai sen tiellä, että noudatetaan niitä lakeja, jotka koskevat meitä kaikkia. Tämä on osa paljon laajempaa keskustelua, jota meidän tulee käydä, jos haluamme pureutua maahanmuuttokriisiin tehokkaasti. Rajavalvonta, sormenjäljet, prosessointi ja säilönotto olosuhteiden parantaminen ovat tärkeitä. Ja ne ovat pelkkiä sääntöjä tähän mennessä. On tärkeää nyt, että komissio erittäin tiukoin sanakäänteen ryhtyy muistuttamaan jäsenvaltiota siitä, että näitä tulee panna. Paljon uusia ehdotuksia tulee, mutta pyritäänpä nyt sitten hoitamaan tämä niiden säännösten nojalla, joita meillä tällä hetkellä on, ennen kuin mennään yhtään pidemmälle. Kiitoksia kovasti. Teillä on esitetty sinistä kortti. olette valmis vastaamaan? Olkaa hyvä. Um, thank you very much. Um, you talk... Kiitoksia kovasti. Te puhutte maahanmuuttokriisistä. Sehän voitaisiin äh, ratkaista jos vapaata liikkuvuutta Rukattaisin David Cameronillahan on uudistusehdotus, mutta yhtäkkiä hän sitten kuitenkin epäröi. Miksi hän teki näin? Miksi hän luopui tästä mahdollisuudesta ratkaista asia kerta heitolla? No, aika säälittävä kyllä. Täytyy sanoa, ei minulla puhemies ole ollut nyt aikaa puhua laajemmin maahanmuutosta. Mutta minulla on täysi luottamus Yhdistyneen kuningaskunnan johtoon ja puolueen johtoon neuvotella näistä asioista, jotka hyödyttävät niin sekä yhdistyntä kuningaskuntaa että myös sitä rajaa, joka on tärkeä maahanmuuttokysymyksissä Euroopan unionissa. Aika surullista kyllä, että tämän kaltaista läiskintää harrastetaan tuolta ääripuolueiden toimesta. Meidän täytyy tietysti käydä tästä erittäin laajemmin tästä keskustelua tulevaisuuden varalla. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi liberaalien puolesta Silja Wikström, kaksi minuuttia. The debate today is... Tämän päivän keskustelu on hieno mahdollisuus alkaa alkaa puhua faktoilla keskustelusta, joka vain muuttuu päivä päivältä surrealistisemmaksi. Kaikkein räikein esimerkki on ehdotus, jonka Euroopan neuvoston puheenjohtaja Tusk esitti. hän esitti, että kaikki turvapaikanhakijat tulisi ottaa säilöön 18 kuukaudeksi, jotta voidaan tarkistaa, ovatko he terroristeja. Kummallisinta on se, että hän ei näytä edes ymmärtävän, että tämä olisi täysin EU-lainsäädännön vastaista. Sanonpa suoraan. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja siis ehdottaa, että kaikki henkilöt, jotka hakevat turvapaikkaa Euroopasta, jotka pakenevat vainoa ja sotaa, pienimmästä vauvasta kaikkein vanhimpaan vanhukseen, tulisi panna vankilaan telkien taakse puoleksi toista vuodeksi. Tämä kyllä kuvastaa Euroopan historian pimeimpiä aikoja, joita emme enää halua takaisin. Minun mielestäni on, tämä on niin shokeraavaa, että minä itse olen sitä mieltä, että tuskia pitäisi pyytää pyytämään anteeksi. Viestimissä puhutaan paljon maahanmuuttajista, jotka tulevat laittomasti Euroopan unioniin. Tämä on vaarallista, eikä ainoastaan vaarallista, vaan myös vale, valheellista kerrontaa. Kyllä jokaisella ihmisellä, pakolaisella on oikeus tulla mihin tahansa maahan hakemaan turvapaikkaa. Jos me tekisimme yhteistyötä, voisimme tarjota suojaa sitä tarvitseville, mutta nyt tällainen jyllävä nationalismi on ottanut ylivallan kesku. Tämä ei ole pakolaisten aiheuttamaa eikä instituutioiden aiheuttamaa, vaan populistien aiheuttamaa. He estävät ratkaisun löytämistä. Nyt on korkea aika kaikkien ymmärtää, että paras keino ratkaista tilanne on ratkaista se yhdessä. Kiitos. Thank you very much, Cecilia. Kiitoksia Cecilia. Sinulle on esitetty sinistä korttia. Tuskilta vastaatko? Olkaa hyvä. No, no, no, no, no. no. Ette te, vuonanno. E, pani poseł, myślę, że pani bardzo stron... Hyvä edustaja. Mielestäni olette kovin puolueellinen ja vääristätte totuutta, kun Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja siteerasi, että hän on tiukkia toimia esittänyt, mutta jos ette pidä hänen esityksistään ja ehdotuksistaan, niin minkälaista menettelyä te sitten ehdottaisitte? Kukaan ei tietenkään hyväksy sitä, että noin vain kaikki toivotetaan tervetulleeksi ja kaikki olisivat pakolaisia. Mikä on ehdotuksenne? My proposal is... Minun ehdotukseni on yksinkertainen ja se vastaa Libe-valiokunnan enemmistön näkemystä. Kyse on siitä, että me ottaisimme käyttöön tämän jakoavaimen, joka perustuu kvantitatiiviseen dataan, kuten väestöön, BKT, työllisyysasteeseen ja niin edespäin. Ja tulisi ottaa huomioon myös ne maat, jotka ovat tehneet tähän mennessä eniten pakolaisten eteen, Ruotsi, Saksa, Itävalta ja muut, on korkea aika niiden maiden, jotka eivät ole osallistuneet, nyt kantavat vastuun, koska nyt mm, tänään meidän täytyy käsitellä, käsitellä tätä tilannetta. Huomenna tilanne saattaa olla aivan erilainen. Vahvempia olemme yhdessä. Kiitos. On behalf of the Seuraavaksi kueryhmän puolesta puolitoista minuutin ajan edustaja Juaristia launut. Kiitos puhemies. Kuukausi sitten me keskustelemme nuoren Afgaanin kanssa Bulgarian ja Serbian rajoilla. Hän tuli Turkista, Turkin kautta. Hän halusi tuomita voimakäytön, joita Bulgarian poliisi oli käyttänyt. Hän kertoi iskuista, kiristyksistä myös Bulgarian alueella. Oxfam on kertonut, että on jopa koiria pantu puremaan pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Me tiedämme, miten ihmisiä pidetään kurissa oloissa myös Bulgariassa. He joutuvat jopa antamaan sormenjälkensä pakolla. Ja myös Serbiassa Dimitrovissa monet kärsivät iskuista pahoinpitelystä. Tämä on todella synkkä kuva. Ihmiset on säilöön otettu ja heitä lyödään, heitä varastetaan rahaa ja näitä. Ja sitten heidät viedään säilöönottopaikkoihin ja huonoihin tiloihin ilman ruokaa ja vettä. Meidän voimme näyttää tässä kuvia, joita afgaanit ovat ottaneet. He elävät metsässä ja, ja Kuvia on myös Bulgarian säilönottokeskuksesta. Hyvät naiset ja herrat, ei tätä voi sallia Euroopan unionissa eikä missään muuallakaan, mutta näin on kuitenkin. Bulgariassa ja muissakin valtioissa puhutaan poliisiväkialasta, korruptiosta, muurista, rajojen sulkemisesta, on kyse epäinhimillisistä oloista ja sellaisesta turvapaikkapolitiikasta, joka ei nimeä edes ansaitse. Tätä ei voida hyväksyä. Me vaadimme tutkintaa, joka on riippumatonta. Kiitos. Teillä on esitetty sinistä korttia Jan Jambatskilta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä kollega, ensinnäkin minun mielestäni tällaiset syytökset eivät ole totta. Ihmiset, jotka tulevat Afganistanista, eivät ole syyrialaisia, koska he ovat afganistanilaisia. Milloin te viimeksi kävitte Turkin rajalla ja näitte omin silmin, mitä siellä tapahtuu ja mitä rajapoliisin täytyy siellä tehdä. Tämähän on kyllä ulkoraja, ulkoraja ja siellä suojellaan teitä siitä, mitä esimerkiksi Pariisissa tapahtui. Niin, jos kysyy afgaaneja, että olette varmasti samaa mieltä, että ihmisiä, hekin ovat sitten mistä tahansa, niin ei ole kyse pelkästään afgaaneista, mistä kertoivat, ja ei tätä ole väitetty Guessa pelkästään. Näitä on tullut Aknurilta, Oxfamilta ja muita järjestöiltä, jotka kertovat, mikä tilanne todellisuudessa on. So, jetzt spricht für die Grünen für zweieinhalb Minuten. Sitten vierten puolesta edustaja Sargentini puolitoista minuuttia. Dank u, voorzitter. Kiitoksia, hyvä puhemies. Meillä on lehdet täynnä juttuja Donald Trumpista, presidenttiehdokkaasta, joka haluaa tiukasti sulkea Yhdysvaltain ulkorajat muslimeilta. San Bernardinon tapaukset ovat osittain johtaneet tähän ja sen seurauksena hän tuomitsee kaikki muslimit epäilyksi. Meillä on oma Donaldimme, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk. Meidän Donaldimme sitten taas puolestaan on erittäin vaikutusvaltaisessa lehdissä antanut haastatteluja, jossa hän on leimannut kaikki maahan tulijat Euroopan unionin sellaiseksi, että heitä pitäisi ottaa säilöön puoleksitoista vuodeksi. Kysymys on ja Meidän ei tule aliarvioida turvallisuusnäkökohtaa. Meidän täytyy ja pitääkin ottaa säilöön mutta niin kauan kuin tällainen screening tapahtuu. Kysymys on täysin uskomattomasta asenteesta ja olen erityisen huolestunut siitä tavasta, jolla Donald Tusk nimittää maahanmuuttaja turvallisuusriskiksi, eikä ero Donald Trumpiin ole niinkään suuri. Tiedättekö, tiedättekö missä tämä todellinen ero on tuon Donaldin ja meidän Donaldimme välillä? Siinä, miten heille vastataan Donald Trumpille tehtiin selväksi se, että tällä tavalla ei kannata puhua ja tämän tyyppiset stigmatisoinnit eivät ole hyväksyttäviä, että ne ovat ristiriidassa artiklan yksi kanssa Yhdysvaltain perustuslaissa. Mutta missäpäs meidän johtajamme sitten olivat korjaavinen huomioinen Cameron, Rytte, Hollande, miksi kukaan ei reagoinut? Ei, miksi ei sanottu, että tämä on väärä esimerkki, näin ei käsitellä maahanmuuttajia ja näin ei lisätä pelkoa kansalaistemme joukossa. Me kaikki tunnemme lainsäädännön komissaari Teije. Donald ei sitä tuntenut, mutta hän kuitenkin puhui siitä. Ministeri Schmidt, voitteko valaista tätä asiaa? Onko Luxemburg, Luxemburg näiden neuvoston puheenjohtajan näkemysten takana? Voimmeko huomenna tällainen joululahja kuultavissa tuolla neuvoston kokouksessa? Tusk lisää suvaitsemattomuutta jäsenvaltioissa. Se, ettei tehdä mitään, lisää sitä ennestäänkin. Neuvoston puheenjohtaja, voimmeko odottaa häneltä mitään ennen joulua? Todennäköisesti emme ja valitettavasti emme myöskään joulun jälkeen. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Um, Teillä on esitys sinistä korttia. Rouva Atkinson, vastaatteko? Rouva, ettekö ole sitä mieltä, että Rens Tusk, jopa Cameronkin, kuuntelee edustavien ihmisiä? Täällä on todella nyt magia ilmassa. Ehkä teidänkin pitäisi kuunnella vähän tarkemmin ihmisiä. Before you, before... Ennen kuin vastaatte, kun eikö kysymystäkään ollut, että sininen korttimenettely on kysymysten esittämistä, ei lausuntojen antamista varten. Ehkä minä tunnen teidän kielenne kielioppi vähän heikommin, mutta en tiedä, oliko kysymysmerkkiä, mutta voitte vastata kuitenkin. Kysymys on ilmeisesti se, että ettekö ole kanssani samaa mieltä. Vastaus on ei, en ole samaa mieltä. Ja käsittääkseni myös teidän pääministerinne on tietyllä tapaa säällinen tässä suhteessa tällainen säällisyys, joka johtaa siihen, ettei enää pelotella kansalaisia lisää pelolla, jota te täällä lietsotte, joka johtaa lisää köyhyyteen ja lisääntyvään terroriin Euroopassa. Se on minun mielipiteeni. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi EFDD-ryhmän puolesta edustaja James, kaksi minuuttia. Thank you, sir. Kiitoksia. Kun ajatellaan EUn maahanmuuttopolitiikkaa ja pakolaisten siirtämispolitiikkaa, niin se on nyt kyllä spotlightissa. Ja meillä on aivan ennen näkemätön tilanne Euroopan unionissa. Jotkut väitteet, jotkut pakolaiset ja turvapaikanhakijat voivat olla aitoja turvapaikanhakijoita, mutta jotkut esittävät, esiintyvät sellaisina. Nyt kun meillä on hankalia prosessointijärjestelmiä, niin me emme todellakaan ole saaneet tätä pakolaissumaa purettua. Ja Angela Merkelin huomioiden kaltaiset ulostulot ovat vain pahentaneet asiaa. Tämä kaikki on johtanut siihen, että kotimaissamme on tuhopolttoja ja katuväkivaltaa ja omassa maassani on ehdotettu, että 200 maahanmuuttajaa mm, sijoitettaisiin minun kotipaikkani, kotipaikalleni, jossa on hyvin vähän asukkaita. Se on aikamoinen määrä. Kyllä tulisi ottaa huomioon myös kansalaisten näkemys ja myöntymys ei vetele se, että Euroopan unioni tuputtaa meille tiettyjä lukuja, ja pakottaa meidät ottamaan vastaan ihmisiä. Tämä ei ole omiaan helpottamaan tilannetta. Kun, ai, kun on tapahtunut säilönottoa, niin se on johtunut siitä, että paine on ollut suurempaa kuin jäsenvaltio on voinut sietää. Euroopan unionin täytyy oppia virheistään ja muuttaa suuntaa täysin. Jos te haluatte integroi, jos te haluatte integroitumista ja vast, myötämielistä vastaanottoa, niin lopettakaa käyttäytymästä kuin diktaattorit. Älkää pakottako meitä ottamaan ketään, ketään. Kyllä me haluamme suojella liikkumisvapautta, mutta kyllä silläkin on rajansa. Sitten minuutin ajan ENF-ryhmäpuolesta edustaja Neijer. Kiitoksia, hyvä puhemies. Sadat tuhannet maahanmuuttajat ovat viime vuonna löytäneet tiensä Euroopan unioniin ja maahanmuuttotsunami on tullut myös Alankomaihin. Nyt Alankomaihin on tullut enemmän ihmisiä kuin vuonna 2013-2012 yhteensä ja kaikki ne seurauksina. Tämän täytyy päättyä. Alankomait on toimiva oikeusvaltio, jossa terroristit, epäilyt ja ma- maahanmuuttaja kohdellaan oikein. Ja kyllä, meillä on myös oikeus laittaa maahanmuuttajat tai turvapaikanhakijat säilöönottoon. Minun mielestäni, jos turvallisuutta uhataan, niin sitä me emme voi sallia ja meidän täytyy toimia näin niiden maahanmuuttajien kohdalla, jota ei ole tutkittu. Sen me saamme itse määrätä, eikä sitä määrä Euroopan unioni. Me haluaisimme puolueessamme, ettei maahanmuuttajia tulisi ollenkaan. Kiitoksia. Sitten kahden minuutin ajan edustaja Gabriel. Kiitos puhemies. Bulgaaria mainittiin täällä. Bulgaaria kantaa myös suuren vastuun, koska se on unionin ulkorajoilla. Bulgaaria on tehnyt läheistä yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten tahojen kanssa ja ryhtynyt toimenpiteisiin kansainvälisen oikeuden ja Euroopan oikeuden nojalla. Kannattaa miettiä muutamia asioita. Ensinnäkin meidän täytyy käyttää samaa metodologiaa, kun laaditaan seurantaa kertomuksia kansallisista vastaanottooloista. Ja nyt ei ole käytössä yhtenäistä metodologiaa. Ne, jotka nyt syytävät syytöksiä, mainitko myös nimensä. Toiseksi UNCHR ja Helsinki komitea seuraavat päivittäin periaatteiden noudattamista. Helmikuussa tänä vuonna tehtiin päätös, että tehdään rajoilla yksittäisiä tarkastuksia. Ja mitään säännönvastaista ei ole tullut vastaan. Ja totta kai Frontexin edustaja valvoo kaikkia menettelyjä myös palu- palauttamiskielon osalta meidän täytyy kunnioittaa ainakin nyt omia virastojamme, kuten Frontexia. Sitä paitsi laivalvontaviranomaiset saavat erityiskoulutusta, jotta voidaan turvapaikkalupaa tarjota. Ja asioita käydä läpi päivittäin. On hyvä pitää mielessä vaikeat olosuhteet, joissa he tekevät työtään. Lisäksi muutoksenhakumenettely jäsenvaltiota vastaan, jos EU-oikeutta on loukattu, edellyttää Äh, asiakirjan laatimista ja totta kai käytyä myös asianomaisten kanssa viranomaisten puoleen. Se on ainoa tapa saada aikaan jotain objektiivisuutta lopuksi. Kollegat, me haluamme vahvistaa nyt sen, että lipivaliokunta lähettää myös valtuuskunnan selvittämään tosiasioita. Ennen kaikkea ne maat, jäsenvaltiot, jotka ovat ponnistelevat, ansaisivat rohkaisua eikä syytöksiä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Wiederholzer, kaksi minuuttia. Kesällä, kesä 2015 äh, tulee pysymään mielessämme pitkään. Tuolloin pakolaisvirrat olivat laajempia kuin toisen maailmansodan jälkeen koskaan eikä mikään tule olemaan ennallaan tämän jälkeen. Olemme nähneet, kuinka piklanka-aitoja on pystytetty, pakolaisleirejä on perustettu. Monia, monia asioita olisi voitu välttää, jos meillä olisi ollut selkeät säännöt. Jo huhtikuussa me puhuimme kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, puhuimme erilaisista arviointikeinoista, maahanmuuttajista, Ähm, vainoa pakenevista ihmisistä, mutta me tarvitsemme kyllä aivan uudenlaisia instrumentteja, koska koko turvapaikka ulottuvuus on tavallaan jäänyt lapsipuolen asemaan. Meidän täytyy voida arvioida jokaista yksittäistä tapausta kerrallaan. Äh, joissain tapauksissa on kuitenkin otettava ihmisiä myös säilöön. Meillä on vastaanottokeskuksia ja meillä on sääntöjä säilönotonkin osalta. Ja säilönoton ei pidä olla vankilaolojen kaltaista toimintaa. Me vastustamme myös tietenkin väkivaltaa. No miksi joissain jäsenvaltioissa ohjeita ei ole noudatettu? No tietysti menettely on ihan järkeenkäypä, mutta meidän täytyy kuitenkin kysyä, miten me voimme saada kaiken toimimaan käytännössä. Meidän tulisi puhua humanitaarisista maahantulomenettelyistä. Meidän tulisi myös pohtia sitä tapaa, jolla me toimimme Turkin suuntaan. Minkälainen ongelma Turkki on tulevaisuudessa, jos me emme käsittele sitä asialla mukaisella tavalla? Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Helga Stefens minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Pariisin terroristien jälkeen puheenjohtaja Tusk sanoi, että maahanmuuttaja pitäisi voida ottaa säilöön mahdollisimman pitkäksi, jotta voidaan tehdä henkilötarkastuksia. Valitettavasti on tosiasia, että yksi näistä tekijöistä tuli Eurooppaan väärennetyllä syyrialaisella passilla. Turvapaikanhakijat eivät ole terroristeja, mutta jotkut terroristit käyttävät myös Balkanin reittiä, kuten myöskin suurin osa pakolaisista. Noin 30 prosenttia pakolaista tulee myös Syyriasta, sekin kertoo paljon. Siitä syystä on aika järkyttävää se, että näitä laittomia maahanmuuttajia pidätetään, mutta tässä puhutaan siitä, että täysin hallitsemattomasti valtavissa määrin pidätetään henkilöitä. Jos ulkorajamme ovat kuin siivillä ja miksi Italia ja Kreikka eivät toimi ja miksi komissio katsoo toiseen suuntaan? Tämä kaikki pitäisi selvittää. Kiitos. Seuraavaksi Edustaja Grisbeck, minuutti. Kiitos. Miten on mahdollista, että tällä vuosituhannella vielä joutuu selittämään ja muistuttamaan jäsenvaltioille, mitkä, kun tämä on kuitenkin demokratian kehto, ei lapsia voida ottaa säilöön. He pakenevat sotaa, kauheuksia, jo sellaisia kauheuksia, joita me emme ole koskaan nähneet, että ei tätä voida hyväksyä. Vapaus ja oikeus ja oikeus saada suojelua, mielivaltaisen säilönotto ovat myös ihmisoikeusjulistuksen periaatteita. Se koskee kaikkia ihmisiä poikkeuksetta. Nyt liian usein on nähty, kuten täällä on todettu, että turvapaikanhakijoita otetaan säilöön, joskus käytetään raakaa voimaa, väkivaltaa, on salaisista säilönottoa. Minä haluaisin kollegoja selittämään minulle, miten neuvoston puheenjohtaja, herra Tusk, joka puhuu meidän nimissämme, edustamme tätä kaikkia, joitakin päiviä sitten vain totesi, että pakolaiset pitää panna säilöön puolestoista vuodeksi, kun tänne tulevat, ettei jouduta torjumaan omia arvojamme. Kun me aina mainostamme puheissamme omia perusoikeuksiamme, niin meidän pitäisi yhdessä harjoittaa tehokasta valvontaa rajoilla kantaen yhteisvastuuta, se on välttämätöntä. Täytyy ihmisten arvokkuus taata kaikille ihmisille Euroopassa ja muualla. Grazie. Kiitos. Hyvää iltapäivää kaikille. Seuraava puhuja on edustaja Björk. Puolitoista minuuttia, kiitos. Tack. Tillsammans med en delegation Kiitoksia. Yhdessä GNGL-valtuuskunnan kanssa kävimme Balkanille ja kun tapasimme pakolaisia, järjestöjä, rajapoliisin, on selvää, että ihmiset, jotka ovat paossa, ovat joutuneet kokemaan paljon enemmän kuin yhdenkään ihmisen pitäisi kokea. Heillä on oikeus hakea turvapaikkaa, heillä on oikeus myös arvokkaaseen vastaanottoon täällä Euroopassa. He eivät, he eivät ole laittomia, eikä heitä tule ottaa säilöön eikä heitä tule alistaa väkivallalle. Siitä huolimatta olemme saaneet nähdä brutaaliutta ja äh, pakolaisiin kohdistuvaa väkivaltaa Turkissa. On ollut myös kertomuksia siitä, että turvapaikan hakijoita otetaan säilöön, jotta he itse uskoisivat olleensa vankilassa. Myös lääkete- lääkehenkilökunta ja muut kertovat meille poliisin äh, väkivallasta, joka on ihan todellisuutta Bulgariassa. Kysymykseni komissiolle neuvostolle on, mitä aiotte tehdä tämän pysäyttämiseksi? Onko ihan ok, että jäsenvaltioiden poliisi kohtautuu, kohta, suhtautuu tällä tavalla pakolaisiin? Millä tavalla voidaan pysäyttää väkivalta, joka kohdistuu pakolaisiin? Vai aiotteko jatkaa edelleen selän kääntämistä heille? Aiotteko kehottaa jäsenvaltioita pysäyttämään Dublin-siirrot Unkariin ja Bulgariaan, johon väkivalta, jossa väkivalta on kohdistunut pakolaisiin. Haluan konkreettisia vastauksia. Jos te ette tee mitään, niin sitten käy niin, että meidän on tulisi tarjota turvaa turvan tarjoamisen sijasta. Jatkamme sitä väkivallan tarjoamista, jota kenenkään ei tulisi kokea. Edustaja Björk, Björk, edustaja Björk. Teillä on esitetty kysymys. Hyväksyttekö sen? Teille on kysymys. Edustaja Buonanno. No Puhuja mikrofonia. Grazie. Kiitos. Edustaja Keller, minuutti. Colleagues. Eh, è diritto dei deputati Työjärjestyksen mukaan edustaja voi hyväksyä tai evätä kysymys. Edustaja Keller, minuutti. Thank you. I had a look at president... Kiitoksia. Minä katsoin puheenjohtaja Tuskin työnkuvaa ja onneksi se julkaistaan hänen nettisivulla. Siellä sanotaan, että hänen tulee edesauttaa kohesiota ja konsensusta Euroopan neuvostossa. Eurooppa-neuvostossa. En ole varma, onko Tusk tätä nettisivua useinkaan katsonut, ehkäpä hänen tulisi, koska se, halli, se haastattelu, jonka hän on antanut The Guardianille ja muille lehdille, on tässä suhteessa kyllä ollut kovin hyödyllinen. Ja puheenjohtaja Tusk ei myöskään suhtanut tiukasti EU-lainsäädäntöön tai muuten. Hän ei olisi tehnyt ehdotuksia, jotka ovat Euroopan lakeja vastaan ja kaiken näistä humanitaarista toimintaa vastaan, mutta sopimusten vartija hän ei ole, se ei ole hänen tehtävänsä, se on komission tehtävä, joten olen ihan varma siitä, että puheenjohtaja Junckerilla oli hyvä keskustelu Tuskin kanssa ja tulevaisuudessa saamme kuulla enemmän yhteensopivaa ja eteenpäin katsovaa lähestymistapaa neuvoston puheenjohtajalta. Kiitoksia. Kiitos edustaja Ferrara. Minuutti. Kiitos puhemies. Niin, se meidän tavoitteena on saada tasapainoa, kun ajatellaan vapautta ja turvallisuutta ja niiden punitsemista. Totta kai tämä täytyy olla välineenä, että päästään turvallisuuden kautta vapauteen ja taata vapaus perusoikeutena. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että tämä punnitseminen kallistuu yhä enemmän turvallisuuteen suuntaan vapauden hinnalla. Ja on hyvä, että me yksilöimme ne, jotka ovat turvapaikan oikeuden ansaavittavia ja sitten auttaa ihmisiä, jotka ovat vastaan. Ja totta kai taata myös turvallisuus ja oikeudet ihmisille, jotka tulevat tänne ja hakevat turvapaikkaa. Ei siinä voimaa voi käyttää, vaan ratkaisu ei myöskään ole se, että on säilöönottoa, mutta valitettavasti Italiassakin on esimerkkejä, hyvin ikäviä esimerkkejä leireistä ja karkottamisista. Ja tiedämme, minkälaisissa oloissa maahanmuuttajia on pidetty keskuksissa. Mikä ratkaisu on? Meidän puolueemme on ehdottanut, että Dublinia muutetaan, että saadaan humanitaarisia käytäviä, humanitaarisia viisumeja, että nämä saavat oikeuden, kun heidät jo yksilö identifioitu, ja näin voidaan tätä suurempi turvallisuus eurooppalaisille ja myös muille, jotka tänne ovat tulossa. Kiitoksia kovasti. Onorevole. Edustaja Bizzotto, minuutti kiitos. Kun puhutaan maahanmuutosta, niin me käytämme vain sanoja. Integraatiota vastaanottoa. Italian hallitus on avannut ovet ja sitten meillä on tullut laittomia. Ja se on vain tosin pieni osa pakolaisista. Mitä Euroopassa tehdään? Ensinnäkin avataan suuri sydän ja otetaan satoja tuhansia laittomasti tulee ja sitten pakotteita, kun me emme pysty kääntämään tätä virtaa. Meidän täytyy kaikkien hävetä komission ja hallitukseen, niin Komissiolta kysyn, miksi meille ole Afrikassa näitä keskuksia, että voidaan arvioida, ketkä saavat sitten oikeuden pakolaiseen asemaan. 28. pitäisi tehdä tätä yhtäläiseltä pohjalta. Miksi tämä jätetään Italian hallituksen harteille yksistään? Ja hyvä komission jäsen, Italia vastaan ei kannata mitään menettelyä ruveta aloittamaan. Se palvelee vain terroristeja, ei pakolaisia, ei niitä, jotka pakenevat sotaan. Ja ei se auta italaisia kansalaisiakaan eläkeläisiä, jotka alle 400 eurolla elävät. Ja muut saavat sitten, kun tänne tulevat kaiken ilmaiseksi, majoituksen, matkapuhelimen niin edelleen, ja ikään kuin olisivat lomalla täällä. Ei, ei ja vielä kerran ei arvoisa Radev, puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Monissa kertomuksissa on Euroopan komissio on huomauttanut, että Bulgaria on Euroopan unionin ulkorajojen vartija. Meidän mm, alue, joka jaamme Turkin kanssa, on maastollisesti katsoen vaikea, jossa on vaikea liikkua. Bulgarian rajavartiolaitos työskentelee vaikeissa olosuhteissa. He purkavat eh, salakuljettajaverkostoja, ottavat kiinni rikollisia ja auttavat niitä, jotka tarvitsevat apua, jotka ovat muuttamassa maahan. Näistä kaikista ponnistuksista huolimatta ulkomaiset kansalaisjärjestöt syyttävät väärin Bulgaaria siitä, että Bulgaaria käyttäisi hyväkseen äh, turvapaikanhakijoita. Yksikään näistä Bulgarian rajapoliisin käyttämistä tutkimusmenetelmistä ei ole syytösten mukainen. Laiton rajan ylittäminen rajapisteiden ulkopuolella mahdollistaa sen, että islamilaisten terroristijärjestöjen jäsenet kykenevät tulemaan sisään Bulgariaan ja EUhun. Siitä syystä Bulgaria ryhtyy kaikkiin tiukkoihin toimenpiteisiin, joita kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö sallii, jotta se voi valvoa näiden laittomien maahanmuuttajien virtaa. Haluaisin vedota kaikkiin niihin, jotka ovat kritisoineet maita ulkorajoilla. Olkaa hyvät ja tutustukaa niihin olosuhteisiin, joissa meidän rajavartiolaitoksemme työskentelee ennen kuin ryhdytte syyttämään meitä. Ja puhukaa niiden ihmisten kanssa, jotka tapaavat tuhansia maahanmuuttajia päivästä toiseen. Ja vasta sitten kirjoittakaa nämä kertomuksenne. Kiitos edustaja Jotova, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Vuonna 2015 tänä vuonna me laadimme useita asiakirjoja. Me jatkuvasti puhuimme tästä tragediasta ja maahanmuuttokriisistä, mutta entäpä tämän kriisin inhimilliset kasvot? Lukuisat konfliktit ja sodat kääntävät meidän huomiomme Eh, inhimillisestä tragediasta, mutta näin ei olisi tapahtunut, jos tämän vuoden alussa olisimme noudattaneet niitä toimia, tai siitä alkaen olisimme noudattaneet niitä toimia, jotka olimme asettaneet itsellemme. Nyt kuitenkin monissa jäsenvaltioissa on alettu pystyttää muureja, eh, piikkilanka-aitoja, Dublinin mekanismi ei toimi, niin kutsutut lajittelukeskukset eivät anna toivottua tulosta sisäisten siirtojen kriteerit eivät ole selvillä. Ja nyt meidän pitäisi 85 000 syyrialaista pakolaista sijoittaa vuosittain Euroopassa. Samanaikaisesti monet ö, maahanmuuttajat eivät halua ö, elää äärirajoilla, haluavat pohjoiseen ja keskiöön. Ja täällä on mainittu Bulgaria useammin kuin kerran. Kaikkein väärin viesti, jonka voimme tänään äh, välittää, olisi se, että osoittaisimme sormella yhtä tai toista jäsenvaltiota. Me olemme tässä yhdessä veneessä. Eikä se ole väärinkäyttöä, jos otetaan joltakulta ihmiseltä sormenjälki, tai jos äh, edellytetään ähm, lomakkeen täyttämistä tai hakemuksen täyttämistä. Nämä ovat asioita, joista on päätetty. Jos Bulgaria näitä, noudattaa näitä käytänteitä, niin ei silloin Bulgaria pidä osoittaa sormella. Ja on kyllä val- valvontakertomuksiakin siitä, miten maahanmuuttoa on käsitelty. Ei Bulgaria ole mitään rikkonut. Ja kun meitä nimitellään ja kun meitä väitetään xenofobeiksi ja muukalaisia vihaaviksi, Edustaja Dan Jabski, minuutti. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Niin, äh, jälleen kerran yksi. Äh, Tässä on edelleenkin yksi äh, väärää tietoa antava kertomus. Tämän ovat voineet kirjoittaa vain sellaiset ihmiset, joilla joko on pahaa tahtoa tai eivät ole koskaan nähneet Bulgarian ja Turkin välistä rajaa tai tuskin tietävät, missä se on. Sitä paitsi tämä ei ole pelkästään Bulgarian raja, vaan tämä on koko Euroopan unionin ulkoraja ja Bulgarialla on velvoite suojella tätä rajaa bulgarialaisten ja muiden etujen nimissä. Ja yhä useammat kollegat eivät näytä ymmärtävän, mistä on kyse sanovat asioita, joilla ei ole mitään tekemistä tosielämän kanssa. Jokainen, jos, jos jokainen, joka, ää, äh, jokainen ihminen, joka väittää, että sormenjäljen ottaminen on väkivaltainen, niin ei kyllä tiedä, mistä puhuu. Ihan kuin ihmisellä olisi täällä jonkinlainen jakautunut, jonkinlainen mielialahäiriö, jakomielitauti. Ää, äh, ne, jotka haluavat tukea ja suojella laillisia maahanmuuttajia, niin annetaan heidän mennä lentokoneelle. Edustaja Damski, teille on esitetty sinistä korttia, hyväksyttekö? Edustaja Sulis. Haluaisin kysyä teiltä, oletteko samaa mieltä siinä, että nämä valitukset ovat syntyneet kansalaisjärjestöjen toimesta ja lakimiesten toimesta, jotka saavat hyötyä tästä? Vastatkaapa. Kiitos kysymyksestä. Minä muiden kollegojen laille me pelkää vastata kysymykseen, toisin kuin ehkä jotkut pelkäävät vastata. Totta, on järjestöjä, joilla on taka-ajatuksia väitteissään. Ja he eivät välttämättä Merkeliäkään omaksi liittolaisekseen hyväksyisi. Seuraavaksi Linar, minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Niin, olen yllättynyt siitä, että jäsenvaltiot ovat kriminalisoineet turvapaikan hakumenettelyn aivan tietoisesti, koska tässä ei ole mitään juridista mahdollisuutta nyt hakea turvapaikkaa Rikosta ei ole kuitenkaan tehty ja heidät kuitenkin otetaan säilöön. On todettu, että tätä voidaan käyttää vain menettelynä turvapaikkaan hakutilanteessa. Se, että henkilöitä otetaan säilöön ö, ottamiseksi tai muuksi tällaiseksi ei ole suinkaan hyväksyttävää. Olemme saaneet kovin drama- nähdä dramaattisia tilanteita, joissa ihmiset tarvitsevat suojaa ja tämän kaltainen kohtelu aiheuttaa tietysti valtavia kustannuksia ja tässä on myös moraalinen dilemma, sillä nähdään ihmisiä, jotka eivät ole tehneet rikoksia ja siitä huolimatta heidät tulisi pidättää. Meidän tulee tämä käytäntö muuttaa ja tehdä näin selväksi se, että pakolaisia kohdistaa inhimillisellä, kohdellaan inhimillisellä tavalla. Edustaja Spinelli, ja Kiitos. Komission selvitystä olen lukenut järjestelykeskuksesta Roomassa on käytetty voimaa nimenomaan, jotta voidaan saada sormenjäljet ja ottaa ihmisen säilöön. Totta kai siinä on jopa loukattu perustuslakia näin, ainakin väittävät turist, juristit. Siksi haluaisin kysyä, mitä tehdään voimankäytön kohdalla, säilönoton kohdalla, jotka yleistyvät Unkarissa, Bulgariassa, Puolassa, Ranskassa, Espanjassa – Italiassa on pakkokarkotuksia toteutettu, vaikka tuomarit ovat keskeyttäneet palautukset. Tanskan hallitus takavarikoinut ihmisten arvoesineitä niin, että, jotta voidaan maksaa heistä aiheutuvat kustannukset. On aika vakavaa, että tällaisia toimenpiteitä äh, otetaan käyttöön hätätilanteessa, jotta voitaisiin Schengen pelastaa. Puheenjohtaja Tusk on esittänyt puolitoista vuotta säilönottoa pakolaisille, jotta voidaan Schengen pelastaa. Ei ajatella ollenkaan pakollisena palauttauskieltoä, hapeaskorppusta, ettei haavuttuvia tai alaikäisiä kohta käytetä voimaa. Ei voi pelkästään voimaa käyttää, kun perussopimukset tarjoavat oikeuksia, jotka ovat sitovia. Jos tämä on Schengenin hinta, niin kiitos ei. Kansalaisena haluan tuomita Schengenin epäröimättä. Kiitoksia edustaja Spinelli. Seuraavaksi edustaja Jolie. Minuutti. Le président, monsieur le commissaire. Puhemies, komissaari pakolaisten kohtalo ei näytä liikuttavan enää ketään. Vielä pahempaa, neuvoston puheenjohtaja on esittänyt populistisen vaarallisen ehdotuksen ja tällä samankaista populismia kuullaan kaikkialla. Mielestäni on todella järkyttävää, että Tusk ehdottaa, että turvapaikanhakijat voitaisiin ottaa säilöön puoliksitoista vuodeksi. Ja muut poliittiset, tietyt poliittiset ryhmät eivät ää, halunneet, että hän tulee edes selittelemään äh, sanojaan. Kun maahanmuuttajista voidaan sanoa mitä vain, voidaan tehdä heille mitä vain, meiltä on mennyt säällisyyden tunto, ja tämä on kyllä vastuuttoman tahon viesti eurooppalaiselle, veron, eurooppalaiselle kansalaiselle. Me tarvitsemme solidaarisuutta ja humanisuutta. Nyt kuitenkin puhutaan rajoista ja sodasta? Puhummeko me ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista Euroopassa vuonna 2015? Puheenjohtaja keskeyttää. Kiitoksia edustaja Jolie. Grazie. Onorevole... Kiitos edustaja. Sitten edustaja Winberg, minuutti. Tack, herr talman. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tietysti äh, pakkokeinot ovat sellaisia, joita tulee välttää mahdollisimman pitkään. Siitä huolimatta meidän täytyy kuitenkin olla tietoisia siitä, että hyvin suuri osa niistä, jotka tulevat turvapaikkaa hakemaan Euroopan, on sellaisia, joilla ei ole hyväksyttäviä syitä siihen. Jos he onnistuvat vetkuttamaan tiensä sisään, he haluavat jäädä Eurooppaan. He haluavat sabotoida turvapaikkaprosessia keinoin millä hyvänsä. Ja vaikka monien turvapaikkahakemus on esimerkiksi hylätty, monet laittomista tällaista tulijoista täytyy kyetä ottamaan säilön, jotta me voimme palauttaa heidät takaisin. Ja näissä tapauksissa täytyy olla mahdollista käyttää sopivan tasoista pakkomenettelyä, jotta voidaan saada henkilöt noudattamaan meidän turvapaikkaprosessiamme ja niitä päätöksiä, joita tehdään. Totuus on se, että suuri osa pakolaisista hyödyttävät meidän järjestelmäämme ja petkuttavat. Meidän täytyy olla keino näiden estämiseen ja pakokeinojen täytyy olla osana työkalupakissamme. Muussa tapauksessa nämä petkuttajat pääsevät sisään. Kiitos edustaja Atkinson. Minuutti olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin enemmän säilönottoja, varsinkin Kaleessa. Joka päivä kuulan siitä, miten maahanmuuttajat ovat väkivaltaisia. Ajatellaan Pariisin iskiöiden taustoja. Rekkakuskeja vastaan isk- isketään jatkuvasti. Me tiedämme, että heitä uhkaillaan veitsiin, asein, baseball-mailon ja niin edelleen. Heidän henkensä on uhattuna. Norjan tulee satoja turvapaikanhakijoita, joilla on jihadistitekstejä ja kuvia. Kenellekään ei ole hajuakaan siitä, mitä ihmiset tekevät Kalen viidakossa, kun Ranskan viranomaiset haluavat toimia rikollisia vastaan turvatakseen ihmisten turvallisuus, niin haluavatko he todellakin asettaa oman henkensä vaaraan, jos ei poliisi pysty tilannetta takaamaan, niin armeija tulkoon mukaan, kuten muuallakin Ranskassa. Jos kansakunta olisi voittanut Kalen alueella, olisi löydetty parempi ratkaisu laittomuudelle ja viidakolle Kaleissa. Ne, jotka syyllistyvät rikoksiin, heidät on pidettävä, pidätettävä, pantava säilöön ja palautettava ennen kuin se oli myöhäistä. Kiitos. Edustaja Jevtkovski, kaksi minuuttia. Ah. Kiitoksia puhemies. Komissaari, hyvät kollegat, Haluaisin kiittää teitä siitä, että aloititte tämän keskustelun. Tämä on kiintoisa keskustelu ja heijastelee sitä, mitä yhteiskunnissamme tapahtuu. Me emme välttämättä ole samaa mieltä asioista, emme näe asioita samalla tavalla ei ole yhtä ainoaa totuutta. On ymmärrettävää, että jokaisella on oma näkökulmansa, mutta ennen kuin alamme kritisoida ketään, niin meidän täytyy myöntää se, että me olemme tehneet virheen. Me olemme kaikki kiertäneet sääntöjä, vaan vasta sen jälkeen, kun henkilö Vasta siinä vaiheessa, kun me tunnustamme tämän, niin me voimme käsitellä tätä kriisiä. Meidän täytyy tehdä päätöksiä niiden henkilöiden osalta, jotka odottelevat EUn rajojen ulkopuolella tai jopa EUn sisällä. Heidän tilanteensa on erittäin vaikea, se on kyllä totta. Mutta keitä nämä ihmiset ovat? Millä tavalla he toimivat? No, noudattavatko he aina kaikkia sääntöjä. Voisin puhua pitkällisestikin kokemuksista pakolaisleireillä ja rajoilla. Me olemme puhuneet tästä paljon ja kuulletkin tästä paljon, siitä on paljon sanottu. Aina on ihmisiä, jotka yrittävät kiertää sääntöjä, jotka eivät halua edetä sääntöjä noudattaen Talteenotto tai säilönotto on tietenkin asia, josta täytyy keskustella ja meidän täytyy äm, hiukan avartaa näkemystänne. Minä toivoisin, että ihmiset eivät ainoastaan kritisoisi. Pohtikaamme kaikki sitä, miten voimme puuttua tähän tilanteeseen myönteisellä tavalla niin, että kaikki ne ihmiset hyötyvät, jotka tarvitsevat meidän apuamme. Edustaja Shani, kaksi minuuttia. Ole hyvä, Tibor. Kiitos, puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Täällä täysistuntosalissa, eikä pelkästään täällä, vaan yleisemminkin muualla viestimissä ja parlamentin ympäristössä muutenkin käydään todellakin ajankohtaista keskustelua. Keskustelu on kuitenkin paljon mutkikkaampaa ja tiukempaa tämän talon ulkopuolelle, jos ajattelemme niitä kirjoituksia, joita on eri viestimissä. Voi olla, että on erilaisia näkemyksiä, erimielisyyttäkin, mutta kun nyt jotkut hallitukset vievät eteenpäin tällaista puheenpartta, kuten Unkarin hallitus, voi olla, että vaikuttaa se kovin kummalliselta joidenkin korvissa. Siellä käytetään jopa EU-varoja aitojen rakentamiseen tai hallituksen propagandan levittämiseen julkisessa televisiossa ja radiossa. Siellä levitetään pelon tunnetta. Väitetään, että ihmisten pitäisi ryhtyä itse puolustukseen, koska niin suuri uhka vaanii heitä. Toisin sanoen, meidän täytyy yhdistää voimamme, miettiä uudelleen sääntöjä ja myös täytäntöönpanna, että tällaista propagandaa ei enää levitettäisiin. Haluaisin myös mainita matkustajarekisterin. On aivan mahdotonta, että Euroopan kansalaiset joutuvat alistumaan kaikenlaisiin turvallisuustarkastuksiin ja toimenpiteisiin, kun sadat tuhannet ihmiset voivat rajat ylittää ilman minkäänlaista valvontaa ihmisiä tulee unioniin ja lähtee unionista, on minkälaista valvontaa, että meidän täytyy saada yhdenmukaisempia sääntöjä, joita noudatettava myös. Kiitos. Edustaja Halla Aho, minuutti. Thank you, President. One... Kiitoksia, hyvä puhemies. Yksi suuri puute maahanmuuttopolitiikassamme on se, että Eurooppa ei kykene palauttamaan niitä, joiden turvapaikka-anomus on hylätty. On selvää, että tämä tosiasia rohkaisee turvapaikkajärjestelmän hyödyntämiseen taloudellisen maahanmuuton välineenä. Useissa tapauksissa ö, hakijat odottavat päätöstä avoimissa vastaanottokeskuksissa. Kun he saavat tietää, että heidän hakemuksensa on hylätty, he häviävät ja jäävät laittomiksi maahanmuuttajiksi Schengenin alueelle. Usein he katoavat myös näistä vastaanottokeskuksista ennen kuin heidät on edes rekisteröity tai heidän sormenjälkeensä otettu. Kaikki tämä vesittää turvapaikajärjestelmän uskottavuutta. Voisi olla hyvä ajatus aina pidättää turvapaikkahakijat niin kauan kuin heidän hakemuksen prosessoidaan. Jos tämä on olemassa oleva EU-lakia vastaan, niin silloin tuota lainsäädäntöä tulisi muuttaa. Kiitoksia. per un Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa Pagasan Turnua Ruiz minuutti. de Nazaret escaparon a Egipto huyendo de la persecución de los inocentes. Egyptissä ähm, Jeesus ei ole syntynyt edes ähm, tallissa, jos hänen vanhempansa ei olisi, eivät olisi saaneet tulla Betlehemiin. Eli kaikille kylmäsydämisille toteaisin, että jos ette ole sitä mieltä, että perusoikeuksia tässä rikotaan ja ihmiset pakenevat sotaa, niin siinä tapauksessa minusta teidän tulisi olla vastuussa siitä. Tänään herra Juncker sanoi meille, että mitä tarinoita me olemme valmiita kestämään ja kirjoittamaan. Minä en aio olla rikostoverina tällaisen historian kirjoittamisessa. Anderson, per un minuutti. Kiitoksia. Seuraavaksi Anderson, puolitoista minuuttia. Give me your huddled masses. Antakaa meille massat, jotka ovat äh, toisissaan kiinni, jotka ovat vapautta, ne, ne ovat vapaita. Se lukee vapauden patsassa. Mitä jos se olisi Lampedusassa vapauden patsassa? Ehkä menkää jonoon, valmistautukaa säilönottoon ja karkotukseen tai palatkaa sota-alueelle. Linnake Eurooppa haluaa, että viranomaiset rekisteröivät pakolla, jättävät säilöön turvapaikanhakijat, joilla tämä epäonnistunut Dublin pelastetaan ja sitten nämä järjestelykeskukset ja nopeat toimintaminen joukot otetaan käyttöön EU näin ollen loukkaa vakavasti ihmisoikeuksia. Eilen Amnesty International julkaisi raportin, jossa se tuomitsi sen, miten Turkki on laittomasti vanginnut ja painostanut pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, jotta he palaisivat sota-alueelle nälkäisinä. Unkaria ja Romani eivät ole jostain parempia. Eurooppa ei kohtaa kuolettavaa invasiota pakolaista, ovat ihmisiä kuten te ja minä, jotka laps, lapsensa kanssa pakenevat konflikteja lähi ja Pohjois-Afrikassa. Konflikteja, joita pahentavat jäsenvaltioiden toimet. Yksinkertaisten reittien ja laillisten reittien tarjoaminen ja konfliktien deskaloituminen tulee helpottamaan kriisiä. 1892 lähtien Ellis Island ilman tietokoneita, ilman internettiä, ilman moderneja laitteita tarjosi turvaa miljoonille, joten jätän teidät nyt myötä. tämä tulee tällaista filosofilta Edmund Burkilta, joka sanoi, että ainoa asia, joka on tarpeen, jotta pahuus voittaa, on, että hyvät miehet eivät tee mitään. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Pyydän teitä ystävällisesti kunnioittamaan puheaikoja. Annan teille usein monta sekuntia lisää, mutta aika loppu kesken. Hautala, olkaa hyvä. Saatte minuutin. President. Kiitos. Kiitos puhemies. Euroopan neuvoston äh, puheenjohtajan pitäisi saada eri jäsenvaltioiden kannat lähemmäksi niin, että löydetään kestäviä ja humaneja ratkaisuja. Hänen pitäisi myös olla yhteisten eurooppalaisten arvojen välillä, eikä hänen pitäisi käyttää omaa asemaansa kansallisten kantojen eteenpäin viemiseksi. Hän ehdotuksensa ö, pakolaisten pidättämiseksi 18 kuukauden ajaksi. Tämä on niin EU- kuin kansainvälisen lain vastaista. Ja tämä ehdotus on erittäin haitallinen silloin, kun tarvitaan näinä aikoina EUn yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa. Tässä tarvitaan kattavaa lähestymistapaa niin, että voidaan tähän maailman tämän hetkiseen humanitaariseen kriisiin, kriisiin puuttua. Tekin saitte muutaman sekunnin lisää aikaa. Seuraavaksi Bay, minuutti. Kymmenen päivää Pariisin iskujen jälkeen kaksi valiokuntaa äänesti nopeasti menottelun mukaan tekstistä, joka helpottaa sitä, että laittomat maahanmuuttajat ovat valituksia, vaikka komissio sanoi, että yli kolme miljoonaa uutta laitonta maahanmuuttajaa tulee 2017 mennessä. Ja vasemmista ja oikeastaan täällä viime joulukuussa ovat hyväksyntäpäätöksen, joka rohkaisee laitonta maahanmuuttoa. Tämä teksti tarkoittaa sitä, että äh, rajavalvojat eivät voi tehdä työtään ja maahanmuuttajat voivat äh, jättää valitukset vastaan. Kansalaisjärjestöt ovat tehneet ulkomaalaisten puolustuksesta bisnestä näiden maahanmuuttajien nimissä, jotka ovat tulleet laittomasti maihimme. Prioriteettien pitäisi olla taata turvallisuus ja vauraus Euroopassa. Kuitenkin mielelläni, mielelläni pidätte laittomia maahanmuuttoja etusijalla. Ja lisäksi kehtasitte juoda champagnea ja juhlia tämän päätöslauselman hyväksymistä, mutta kun puhaltelette kuplia, niin maanmiehemme täällä kärsivät. Tulette maksamaan tästä hinnan. Onorevole Kinnici per... Kiitoksia. Seuraavaksi Kinnici, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Pyydän anteeksi. Puhemies keskeyttää. Yleisö on tervetullut tänne, mutta tällä voi tehdä mitä tahansa, mutta ei, ei voi osoittaa suosiotaan tai sitä, että ei ole yhtä mieltä. Tämä on vakavaa ja pyydän, että täällä salin henkilökunta puuttuu asiaan. Kinnitsi kaksi minuuttia. Kiitos. Se, miten maahanmuuttovirtoja erityisesti jossakin maissa on hallinnoitu, on ollut monialaista. Tässä on pyritty mahdollisimman hyvin kotouttamaan kaikki turvapaikanhakijat, pakolaiset ja maahanmuuttajat. Valvonta sen suhteen, kuka tänne tulee, täytyy tehdä mahdollisimman pikaisesti ja oikeuksia kunnioittaen, niin että voidaan puuttua erilaisen rikollisuuden muotoihin, myös terrorismiin. On tärkeää noudattaa alan lainsäädäntöä. Valvonnan täytyy tapahtua niin, että ihmisiä kunnioitetaan ja heidän perusoikeuksiaan noudatetaan ja kunnioitetaan. Ei voida enää pitää henkilöitä huonoissa oloissa pidempään kuin mitä säännöt sanovat. Heille täytyy tarvita, tarjota myös oikeusapua. Euroopan lainsäädännön nojalla ja viisi artiklan oikeuksien nojalla. Tämä ei ole toimi, mutta meidän täytyy muistaa, että tätä artiklaa voidaan soveltaa vain tietyissä tapauksissa. Ja meidän täytyy puuttua vastaanottokeskuksissa olevien maahanmuuttajien oikeuksien rikkomiseen. Täytyy ottaa huomioon myös oikeusasiamiehen näkemykset. Mielestäni piakkoin perustettava uusi rajavalvontavirasto. Sen täytyy toimia tehokkaasti, sen täytyy olla yhteydessä oikeisiin tahoihin ja sen pitää suojella erityisesti heikossa asemassa olevia, kuten alaikäisiä rikolliselta toiminnalta. Kiitoksia. Seuraavaksi Henkel, minuutti. Pitkäaikaisena Amnesty Internationalin jäsenenä olin tyytyväinen siihen, että tänään on sanottu paljon tärkeää ja oikeata pakolaisten oikeuksista. On häpeällistä, miten pakolaisia vastaan hyökätään tai heidän vastaanottokeskuksiaan poltetaan. Mutta kun puhutaan oikeudesta jäädä maahan, täytyy muistaa myös velvollisuudet. Se, että ei anna asiakirjoja tai antaa väärää todistusta omasta taustastaan, tai sellaiset henkilöt, jotka haluavat toimia vastensääntöön, heidät pitää palauttaa omiin maihinsa. He, jotka jäävät tänne, täytyy muistaa, että kotouttaminen ei kuulu pelkästään eurooppalaisten kontolle, vaan myös pakolaisille itselleen. Ja parlamentin tulisi tällainen viesti välittää. Kiitoksia. Äh, Henkel, teillä olisi kysymys Buonannolta. Hyväksyttekö sen? Selvä. Buonanno. Kiitoksia kollega. Olette paljon demokraattisempi kuin aikaisempi kollega, joka ei antanut minun puhua. Halusin sanoa, että olen kanssanne yhtä mieltä siitä, mitä juuri sanoitte. Sopisiko teille se, että Euroopan perustettaisiin Guantanamo? Ich habe mich äh, auch als Amnesty Internationalin jäsenenä olen aina puoltanut sitä, että Guantanamon vankileiri pitää sulkea, joten sanon ei. Kiitoksia. Seuraavaksi Krisogonos minut. Kiitoksia puhemies. Me olemme nähneet nyt valitusten moninkertaistumisen kansainvälisille ihmisoikeusjärjestöille pakolaisten ja maahanmuuttajien huonosta kohtelusta poliisivoimien toimista Etelä- ja Itä-Euroopassa on valitettu. Euroopan unionin täytyy suojella omia arvojaan, perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta ja tuomita kaikki ihmisoikeusloukkaukset, kuka tahansa niitä tekeekään. Pakolaiset eivät ole rikollisia. He ovat lähteneet kotimaistansa, koska he pelkäävät vainoa tai etsivät parempaa elämää. On ö, erittäin tärkeää rikollisuuden torjumiseksi ö, suojella ulkorajoja, mutta samalla täytyy myös suojella perusoikeuksia. EUn täytyy laittaa kaikki painoarvonsa sen taakse, sen taakse että naapurustos eritoten Lähi-idässä saavutetaan rauha ja vakaus. Ja kansainvälistä lainsäädäntöä täytyy noudattaa niin, että pakolaisia ei tulisi ollenkaan. Kiitos. Seuraavaksi Anna Gomes, kaksi minuuttia. Minä haluaisin kiinnittää huomiota, hyvä puheenjohtaja, hyvä neuvoston puheenjohtaja, pakolaisiin ja maahanmuuttajiin. Tässä on tulossa yhä urbanisempi maailma Euroopassa. Koko ajan terrorismi kasvaa, työttömyys kasvaa. Me emme pysty torjumaan terrorismia, jos jatkuvasti kiellämme ja vältämme sitä, että ne, jotka tekevät väärin, ovat myös eurooppalaisia. On paljon niin sanottuja molempekilaisia, jotka valmistautuvat terroristi tekoihin. Ja jäsenvaltioiden pitäisi vaihtaa tietoja, mutta ne eivät sitä tee. Viime kuukausia ei ole riittävästi tehty, tehty työtä pakolaisten hyväksi ja omassa maassanikin tilanne on tällainen. Ne pakolaiset, jotka meidän täytyy moraalisista ja kansainvälisen lainsäädännön syistä ottaa vastaan. Heidän virtansa on täysin massiivista ja valvomatonta. Ainut tapa valvoa todellisuudessa pakolaisten ja maahanmuuttajien valtaisaa virtaa on se, että luodaan turvalliset ja lailliset kanavat heille tulla Eurooppaan. Mikäpä olisikaan tehokkaampaa, tehokkaampi tapa viedä rahalähde ihmisten salankuljettajilta ei ole sellaista mahdollisuutta, että joka ikistä Euroopan me- ulkorajan metriä valvottaisiin. Jos nyt ei toimita, niin tällä saadaan kyllä loppu Eurooppa, Eurooppa-hankkeelle ja pelataan vain rikollisten ja salakuljettajien pussiin. Meidän täytyy Euroopassa nyt välttämättä ja pakollisesti vaihtaa tietoja, estää terrorismia ja, ja toimia sen hyväksi, että saamme kaiken tämän tehtyä yhdessä. Kiitos. Sitten Krasnodewski minuutti. Wydaje mi się, że niektórzy koledzy, gdy mówią puhemies. Uskon, että kun jotkut kollegat täällä puhuvat oikeuksista, tarkoittavat anarkiaa. He menettävät tässä todellisuuden tajuun. Haluaisin kysyä neuvoston ja komission edustajilta, minkälaisena kuvittelette tätä siirtomekanismia käytettävän ilman, että käytetään väkivaltaa? Miten aiotte ottaa ihmisiltä Sormenjäljet, sisäiset siirrot eivät ole mahdollisia ilman tätä. Pakolaiset ovat jääneet pakosta niihin maihin, joissa he eivät halunneet elää. Me kaikki tiedämme, että he eivät kaipaa elämää Puolassa tai Lietoassa, vaan Ruotsissa tai Saksassa. Kiitos. Sitten Zyber minuutti. Rans. Tämä on häpeällistä, kun käytetään voimaa pakolaisia vastaan. Tässä te pitäisi valikoida niitä ihmisiä, jotka ovat tai eivät voi tehdä väkivallan kohteita. Aggressiot Puolassa ja Bulgariassa ovat äh, ilmiöitä, jossa on nähty sitä, että on käytetty tuliaseita ja koiria, näin sanovat turvapaikanhakijat, ja heitä on pidetty epäinhimillisissä oloissa päivien ajan, mutta pitää myös puhua Turkista, joka on pakottanut syyrialaisia sota-alueille sen jälkeen, kun he ovat pidetäneet heitä salaisissa tiloissa. Sama Turkki, jonka kanssa EU, tai jolle EU haluaa antaa miljardeja. On ollut myös väkivaltaisia hyökkäyksiä joita turkilaiset rajavalvojat ovat tehneet. Ja he ovat myös hajottaneet alusten moottorita. Ketkä ovat tässä vastuussa? Post per due minuti. Prego. Sitten post, kaksi minuuttia. Ole hyvä Soraja. Kiitoksia puhemies. Haluaisin jälleen aloittaa tässä sanomalla, että kukaan ei ole laiton. Keskustelu pakolaispolitiikasta Euroopan unionissa ei hyödytä muiden ihmisten näkemyksiä. Se, että Euroopan unionin rajoja pitäisi vahvistaa ja että EUn pitäisi asettaa katto niiden ihmisten määrälle, jotka tulevat pakolaisena Euroopan unioni. Jos me puhumme vain volyymeista tässä, niin helposti unohdamme ihmisarvon. Meillä on nyt mahdollisuus toimia johtajina eikä antaa tunteille valtaa. On äärimmäisen tärkeää miettiä sitä, miten ihmisiä kohdellaan, eikä pelkästään raja-alueella. Me tiedämme, että ehkä jotkut ihmiset, jotka pakenevat, he ovat rikollisia. Ja heidän rajan ylityksensä on laiton. Jokaisen jäsenvaltion täytyy varmistaa, että jokaisen alueella olevan ihmisen kohdalta pidetään kiinni ihmisoikeuksista. Ihmisiltä ei ilman hyvää syytä voi viedä vapautta. On laitonta ö, harjoittaa väkivaltaa ihmisiä kohtaan, jotka etsivät pakopaikkaa. On laitonta kohdella ihmisiä ei-ihmisinä. EUlla on vastuu tällä alalla. Meillä on yhteinen pakolaispolitiikka ja komission täytyy varmistaa se, että jäsenvaltiot seuraavat tätä lainsäädäntöä. Meidän tarvitsemme maiden valvontaa ja myös ennaltaehkäisevällä tavalla toimivaa valvontaa EU-ulkorajoilla. EUssa täytyy priorisoida ihmisoikeuksien kunnioitus ja viranomaisten täytyy vai- tällä alalla vaihtaa hyviä käytänteitä. Jos me emme onnistu kohtelemaan pakolaisia ihmisinä, niin enemmän tai myöhemmin oma ihmisarvomme tässä häviää. Kiitos sitten. Huntis minuutti. Kiitoksia. Vuonna 2015 juhlitaan ihmisoikeusjulistuksen 25. vuosipäivää. Näemme kuitenkin pakolaisaaltoja, pakolaisten kaltoinkohtelua, esteitä ja järjestelykeskuksia. Kaikkea tätä EU ja sen jäsenvaltiot tekevät. Ja tämä osoittaa, että Eurooppa elää pimeitä aikoja. Enpä usko, että Euroopan kansalaiset toivovat mitään tällaista. Dublinin yleissopimusta rikotaan päivittäin. Ja tämä on tärkeä kysymys Euroopan tulevaisuuden kannalta, koska tehdyt päätökset eivät ole kovinkaan vakuuttavia. Frontexista tulisi nyt taho, joka kävisi läpi turvapaikkahakemuksia. Sallimmeko sen, että Euroopassa saadaan kohdella pakolaisia kaltoja? Mitä ihmisten oikeuksille tapahtuu? Karutatus on se, että oikeuksien kunnioittamisessa liikutaan nyt todella rajamailla. Kaikki jäsenvaltiot eivät toimi oikein. Tämä vastuu piilee tässä EU-jäsenvaltioilla. Kiitos. Nyt sitten menettelyyn ilman puhujalistaa. Tähän on tullut viisi puheenvuoropyyntöä. Jakov Cic ensin. Olkaa hyvä, saatte minuutin. Signor Presidente. Kiitos puhemies. Se mitä meidän pitää sanoa itsellemme on, että me olemme kaikki yllättyneitä tästä maahanmuuttokriisistä. Ja tässä yhteydessä usein Olemme improvisoineet ja tehneet päätöksiä, jotka eivät olleet koherentteja, eivätkä systemaattisia. Meidän pitää siis sanoa itsellemme, että Dublinin järjestelmää ei enää ole olemassakaan. Sitä ei enää ole. Se on selvää. Se, mitä haluan sanoa täällä, on se, että emme ole valmiita ja sen takia emme voi hyväksyä kaikkea sitä, mitä tapahtuu tai tapahtui Unkarin rajalla tai se, mitä nyt tapahtuu Slovenian rajalla ja Kroatian kanssa. Emme voi hyväksyä sitä, mitä Tusk sanoo. Hänen lausuntonsa ovat täysin sellaisia, että niitä ei voi hyväksyä. Toivon, että maat kuten Kroatia, mutta myös Serbia ja Makedonia, jotka ovat tehneet paljon, saisivat korvauksen, sillä kaikilla on oikeus vapauteen. Marjas. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kreikka on tietysti ollut vastaanottamassa tuhansia pakolaisia, suuria määriä pakolaisia on muuttanut maahan ja maani kautta muualle Eurooppaan. Vain viikko sitten Skopian rajalla ihmisiä tuuli Mitiliinin saaren kautta. Ja siellä on todella paljon pakolaisia, jotka kulkevat sitä kautta. Monet ihmiset ovat osoittaneet vieraanvaraisuutta maahan saapuville pakolaisille, mutta pakolaismäärät ovat vain moninkertaistuneet. heti kun Rova Merkel kutsui pakolaisia Saksaan. Nyt meillä on yli 160 000 pakolaista Kreikassa ja vain 2000 vielä 2000 hakemus on ö, käsitelty. Leila Parola. Kiva. Morvai. Kiitos. Eräs kollega Unkarista käytti hyvää vertausta. Kuvitellaanpa, että meillä on menestyvä yritys, varakas yritys, joka sijoittaa luksuspalatsiin ja kutsuu sitten suuren ulkomaalaisen valtuuskunnan paikalle, joka sitten tulee portinvartijaa sitten äh, sanoo, että no, majoittakaa vieraat teidän omiin koteihin ja pitäkää huolta, että heillä menee hyvin. No, tämä on se, mitä meidän maassamme tapahtuu. Meillä keskitulo on 200-300 euroa ja teidän pomonne Merkel ja Saksa – on kutsunut tänne miljoonan pakolaista ja nyt he haluavat, että maat, jotka ovat huonossa tilanteessa, toimivat tässä. Tätä me emme toivo. Kiitos. Seuraavaksi Tomacic. krize raspravljali Kiitos puhemies. Olemme puhuneet paljon maahanmuuttajapakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksista. Nyt on aika vihdoinkin puhua velvoitteista, jotka tulevat näiden oikeuksien mukana. Yksi tärkeimmistä velvoitteista on se, että noudatetaan perustuslakia ja e jäsenvaltion lakeja, maan siis, joihin nämä turvapaikanhakijat ovat tulleet. Nyt olen tietoinen kauhistuttavista tilanteista, joita nämä pakolaiset pakenevat. Ymmärrän myös, että osa heistä ei ole sopeutunut elintapaamme tai lainsäädäntömme, mutta uskon kuitenkin, että meidän pitää suhtautua heihin samalla tavalla kuin kanssa kansalaisimme ilman erityiskohtelua. Lakia pitää soveltaa kaikkiin samalla tavalla, vaikka turvapaikanhakijan tilanne olisikin kaoottinen. Ei ole yhtään ainoa syytä, miksi meidän pitäisi lykätä tai olla noudattamatta omia lakejamme tai sietää sitä, että he eivät kunnioita niitä. Kaikki, jotka haluavat elää Euroopassa, he pitää tietää, että heidän tulee sopiutua meidän elintapaamme, ja se alkaa sinne hetkenä, kun he laittavat jalkansa Eurooppaan. Un minuto. Kiitos. Seuraavaksi minuutti. Grazie, presidente. Quello che abbiamo sentito... Kiitos puhemies. Se, mitä olemme kuulleet turvapaikanhakijoiden pidättämisestä ja voimankäytöstä heitä vastaan on todella hälyttävää. Kävin Italiassa viime viikolla tällaisessa vastaanottokeskuksessa ja näin, että ihmisille ei kerrota oikealla tavalla heidän oikeuksistaan, kuten turvapaikan hakemisesta. Heidät jaetaan syrjivällä tavalla kansallisuuden mukaan Äh, paperittomiin ja sellaisiin, jotka voidaan sijoittaa uudelleen. Ja joitakin heistä voidaan pitää näissä keskuksissa jopa vuoden. Elinolosuhteet näissä paikoissa ovat todella heikot. Lapsia siellä on myös, näin ei pitäisi olla. Ja usein on vaikea arvioida heidän ikäänsä. Ja varmasti monet rekisteröityisivät, jos heille annettaisiin selkeä tulevaisuuden näkymät. Dublin-järjestelmä on nyt todella vanhentunut. Kiitoksia. Nyt päätämme menettelyn ilman puhujalistaa ja annan puheenvuoron komission jäsen Idekselle. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Kiitos tästä erittäin hedelmällisestä keskustelusta, hyvin rakentavasta keskustelusta. Tiedätte, että kollegani Savrakopulus, joka vastaa tästä aiheesta, hän avauspuheenvuorossaan jo kattoi kaikki tämän erittäin haastavan kysymyksen puolet Muutama sananen kuitenkin minultakin. Komissio on ryhtynyt toimiin varmistaakseen täyden lainsäädännön noudattamisen turvapaikkakysymyksissä. Oikeus turvapaikkaan on perusoikeus. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että täysyy kunnioittaa kaikkia turvapaikkalainsäädännön puolia. Tämä on erittäin tärkeää. Viime vaalikaudella komissio ö, lähetti perusteltuja lausuntoja 42 ö, virallista kirjettä ja kahdeksan hallinnollista kirjettä, ö, jotka liittyvät Eurodac-asetuksen täytäntöönpanoon ja turvapaikkamenettelyihin. ja lainsäädännön noudattamiseen ajatellen pakolaisten vastaanotto-olosuhteita. Haluaisin korostaa ja keskittyä tähän. Oikeus turvapaikkaan on perusoikeus ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että kaikkia lainsäädännön aspekteja täytyy kunnioittaa. Komissio on täysin sitoutunut siihen, että se varmistaa jäsenvaltioiden osalta sen, että ne kunnioittavat ihmisoikeuksia ja ihmisarvokysymyksiä, kun ne panevat täytäntöön EU-lainsäädäntöä. Kiitos komission jäsen. Nyt puheenvuoron saa neuvoston nimissä ministeri Schmidt. No, Kiitos puhemies, arvoisat edustajat. No, jos nyt kuultiin näitä lausuntoja, niin olen yhtä mieltä, mutta luen kuitenkin tässä neuvoston puheenjohtajan kirjan, joka hän lähetti huomista neuvostokokousta varten. Sitten on tämä englanniksi ulkorajojen suojeleminen. Sen oli tarkoituksena ei ole pelotella pois ne, jotka pakenevat sotia tai sortoa. Eurooppa on vapauden yhteisö ja tulee aina tarjoamaan suojaa niille, jotka ovat vaarassa. Kuten komission jäsen sanoi, minäkin olen sanonut, että on selvää, että työpaikan hakijoiden säilöönottoa ei voida millään tavalla tulkita säännönmukaiseksi toiminnaksi. Ja jos on väärinkäyttöjä ja tilanteita, joissa sääntöjä, eurooppalaisia sääntöjä ei noudateta, komission jäsenhän tästä muistutti. Tai jos kansainvälisiä sääntöjä ei myöskään noudateta, niin sitten pitää ryhtyä toimiin, sillä ihmisarvo ja ihmisoikeudet, niitä ei saa loukata ilman, että sitä tulee seuraamuksia. Ja nyt olemme kriisin tilanteessa hiukkasen, ja näin ollen olisi hyödyllistä ehkäpä lukea uudelleen omat perustekstimme, ne jotka tekevät Euroopan unionista sen, mitä se on tai mitä se pitäisi olla, joten nämä asiakirjat, äh, niihin kuuluu muun muassa perusoikeuksien kirja ja ensimmäinen artikla. Ensimmäinen artikla tässä perusoikeuksien kirjassa, mitä siinä sanotaan? No siinä sanotaan, että ihmisarvo on loukkaamaton, sitä pitää kunnioittaa ja suojella. Ja mitä sanoo artikla 18? Turvapa- oikeus turvapaikkaan on taattu Genevan yleissopimuksen mukaan ja muuta. Siinäpä suuntaviivamme. Ja totta kai jokaisen pitää noudattaa lakejamme, sääntöjämme, mukaan lukien ne, jotka hakevat turvapaikkaa. Kiitos. Te olette mukana vielä seuraavassakin keskustelussa, mutta nyt minulla on